Mitä mä teidän pyyntönne eteenpäin. Näin ollen keskustelu päättyy tähän ja toistan nyt kolmatta kertaa, joita olen sanonut kuusi päätösosamehdotusta tähän keskusteluun. Nyt tämä keskustelu on päättynyt ja aiomme siirtyä äänestämään. Nous commençons donc par la résolution. Aloitamme päätösauselma, joka koskee ihmisoikeus tai ihmiskauppaa Siinailla. Meillä on yhteen päätösasema teksti kohdan neljän jälkeen tarkistus kolme puolesta. Vastaan Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti. Kohta kohdalta, kohta yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan hylätty. tyhjätään että vielä pyydän anteeksi. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti, en nyt ole aivan varma tuloksesta. Koneäänestys, mikäli tämä teille sopii. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Pyydän anteeksi. Viitonen hoidettiin jo koneellisesti, joten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Näin ollen loppu äänestyspäätöslauselman tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme seuraavaan tekstiin. Palestiina, Israelin joukkojen iskut palestinaisen televisioasemille on tämän tekstin aihe. Aloitamme koko päätösoma tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kolmas teksti, ihmisoikeusloukkaukset Bahrainissa. Aloitamme äänestämään tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäinen teksti, kohta 14 puolesta, vastaan tyhjää. Alkuperäinen teksti hyväksytty. Sitten johdansa kappale 10, alkuperäinen teksti. Täällä onkin suullinen tarkistus, pyydän anteeksi. Herra Tänäk, olkaa hyvä. Kuka on tämän näin muutetun tekstin puolesta? Herra Tänäk ei ollut paikalla, joten hän ei voi selittää asiaansa. Haluaako joku muu puhua hänen puolestaan? No, tämä menee näin, koska me paikallisen kappale N sitten vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten nimen nimenhuutona. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tähän päättyivät tämän päivän asiat. Yksi ilmoitusasia vielä. Olen saanut jo kansanpuolen ryhmältä pyynnön nimittää nimityksiksi budjetivalvontaan Petri Sarvamaa, liikennevaliokuntaan ja matkailuvaliokuntaan niin ikään, ja myöskin yhteistyövaltuuskuntaan, EU-Venäjä-valtuuskuntaan niin myöskin